Tämä keskustelu on päättynyt. Huomenna järjestetään tästä äänestys kello 12.30. Jatkamme eteenpäin esityslistallamme ja seuraavaksi meillä on suullinen kysymys komissiolle. Aiheena on sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tässä on siis kysymys suullisesta kysymyksestä. Ja viivätyksittä annan nyt puheenvuoron viideksi minuutiksi kysymyksen esittelijälle. Esittelijä, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Kiitos, että saamme mahdollisuuden keskustella sovittelun edistymisestä. Tämä suullinen kysymys on tehty, koska haluamme edistyä entisestään, jotta sovittelua voitaisiin enemmän EU-ssa käyttää. Sovittelua käytetään laajasti ja se saattaa myös säästää aikaa ja rahaa, nimittäin tuomioistuin käsittely on, on kallista. Ja sovittelu 70 prosenttia, 70 prosentissa on menestytty ja itse asiassa kuitenkin vain yksi prosentti osapuolista käyttää sovittelua. Minun omassa jäsenvaltiossani on se kokemus, että 250 000 maksaa oikeudenkäynti, yli 300 päivää maksaa 51 000, kun taas voidaan osoittaa, että sovittelu olisi kestänyt vain 27 päivää ja olisi maksanut noin 9 000 euroa. 45 prosenttia pk-yrityksistä on sanonut, että ne eivät vie eteenpäin kanteita, jos kustannukset ovat alle 15 000, koska lopuksi he maksavat, tai maksavat enemmän. Ja senpä takia tämä sovitteludirektiivi on suuri mahdollisuus myös PK-sektorille komissaari ja hyvät jäsenet, tilanne on nyt se, että, että tässä on hieman hämmentävä. Meillä on paljon tieteellistä näyttöä siitä, että jopa, jopa pienellä onnistumisprosentilla sovittelu säästää aikaa ja rahaa. Toisaalta kuitenkin sovittelua on käytetty aika vähän EU:ssa ja sen takia, tai komissio ja neuvosto eivät varmasti äh, tähän tähdänneet, koska tavoitteena oli nimenomaan pyrkiä parantamaan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta ja edesauttamaan riitojen sovinnollista ratkaisua edistämällä sovittelun käyttöä ja varmistamalla, että sovittelu ja tuomioistuinkäsittely ovat tasapainoisessa suhteessa toisiinsa. Joten juridisesti katsottuna EUlla nyt on vastuu toimia ripeästi varmistamaan, että näihin tavoitteisiin päästään. Ja tämä tarve on erittäin kiireellinen tällaisessa kriisiajassa, tällaisena kriisiaikana, jolloin jäsenvaltioiden pitäisi nimenomaan eh, säästää aikaa ja rahaa eh, tälläkin alalla. Joten nämä kysymykset puuttuvat siihen, että miten komissio aikoo edistyä asiassa, jossa selkeästikään ei päästä direktiivin esittämiin tavoitteisiin, ja miten komissio aikoo varmistaa sen, että että sovittelu ja tuomioistuinkäsittely ovat todellisuudessa tasapainossa suhteessa toisiinsa? Katsooko komissio, että vaatimus tästä tasapainoisesta suhteesta edellyttää jäsenvaltioita asettamaan vähimmäisprosenttiosuuden oikeustapauksille, jotka on soviteltava kussakin maassa, erityisesti kun on kyse rajat ylittävistä riidoista. Ja jos näin on, niin minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä tapauksissa, joissa vähimmäisprosenttiosuutta ei ole asetettu tai siihen ei ole päästy. On hyvä, että kuulemme vastaukset näihin kysymyksiin myös komissiolta. Kiitos. Kiitokset teille, Rova McCarthy. Seuraavaksi komission nimissä puheenvuoron käyttö, käyttää varapuheenjohtaja eh, Vivian Reding. Kiitoksia näin aluksi toteaisin, että olen ehdottomasti yhtä mieltä kysymyksen esittäjän kanssa, koska sovittelu on nopeampaa, yleisesti ottaen se on myös edullisempaa kuin tavanomainen tuomioistuinkäsittely ja se myös luo ö, tällaista riidattomuuden kulttuuria, koska riita kysymyksissä on vain voittajia ja häviäjiä mutta jos käytetään sovittelua, niin eri tahot voivat olla kumppaneita tässä siis säästetään rahaa ja aikaa niin yrittä, yritysten kuin kuluttajienkin keskuudessa, joten me olemme yhtä mieltä tästä analyysistä kanssanne. Millä tavalla tämä sitten toteutetaan? Te tiedätte, että tämä sovitteludirektiivi hyväksyttiin toukokuussa 2008 ja se täytyy siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä 21.5.2011 mennessä. Hyvä uutinen on se, että kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle lainsäädännön siirtämistoimista. Komissio on sitä mieltä, että vain vuosi direktiivin soveltamisen alkamisesta jäsenvaltiossa meidän täytyy antaa lisää aikaa todisteille ja kokemusten saannille ennen kuin voidaan todeta, onko direktiivin, direktiivi pantu täytäntöön vai ei. Jotta voitaisiin nyt hieman nopeuttaa asioita aikomuksena, niin antaa tiedonanto ensi vuonna, siis vuonna 2013, niin että voidaan edistää sovittelun hyödyntämistä. Ja tässä kontekstissa me myös keräämme laajalti tietoa direktiivin siirtämisestä osaksi kansallisesta lainsäädäntöä ja sen käyttämistä, käyttämisestä jäsenvaltiossa. Joten tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan sovittelun edistämiseen Tämä lainsäädäntö on mielenkiintoinen, mutta kukaan ei tiedä sen olemassaolosta. Ja tuomarit ja äh, asianajajat eivät käytä sitä riittävässä määrin, niin kuin olisimme toivoneet heidän tekevän. Me uskomme, että tässä täytyy löytää hyvä tasapaino sovittelun ja perinteisen tuomioistuin käsittelyn välillä ja olemme myös sitä mieltä, että sovit ajattelua täytyisi rohkaista paljon enemmän ja myös rajat ylittävässä, rajat ylittävässä kistatapauksessa. Tästä seuraten me olemme pyytäneet yksittäisiä kansallisia raportteja, joita kerätään tämän tutkimuksen puitteissa ja siinä pitäisi myös heijastella sovit, suhteita sovittelun ja perinteisen tuomioistuinkäsittelyn välillä jäsenvaltiossa. Ja näiden tietojen pohjalta me voimme sitten arvioida tulevaisuutta ja sitä määrää, mikä, minkä verran kistatapauksia pitäisi sovittelussa ratkaista niin, että päästäisiin tasapainoiseen tilanteeseen direktiivin mukaisesti, mutta tämä nyt ei ole mitään uutta, jota kerron parlamentille. Direktiivin mukaisesti tässä vuonna 2016 tulee äh, raportti ja tämän raportin pohjalta sitten komissio pohtii sitä, pitääkö direktiiviä muuttaa, täytyykö siihen te- tuoda mukaan uusia elementtejä ja tarkistuksia. Uskon kuitenkin, että tällä välillä emme pelkästään odottele vuotta 2016, vaan tässä on tehty ehdotuksia ja me voimme jo merkittävällä tavalla edetä asioiden suhteen. Sovittelua tarkastelen myös tämän ohjelman Justice for Growth puitteissa. Te tiedätte, että olemme tuoneet yhteen useita eri toimia, joiden avulla voimme vahvistaa taloudellista toimintaa eri toteen rajat ylittävästi pk-yritysten osalta. Tämä sovitteluväline on yksi näistä toimista ja tämänkin vuoksi vuosittaisessa kasvututkimuksessa 2013, jossa asetetaan prioriteetit jokaisen jäsenvaltion uudistuksille. Me olemme ottaneet tämän sovittelukysymyksen mukaan. Eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa komissio kehittelee tällaista oikeustulostaulukkoa, jolla voidaan analysoida perinteisten tuomioistuinjärjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia ja jäsenvaltioissa. Tällä tavalla myös luodaan väline jäsenvaltioille niin, että ne voivat kehittää siviilioikeusjärjestelmänsä laatua. Me olemme nähneet, että tasavertoisuus, riippumattomuus ja tasapaino ovat merkittäviä kasvun tai kasvun puuttumisen kannalta, joten me tarkastelemme myös tätä vuosittaisessa kasvututkimuksessa. Ja tällä tavalla toivottavasti me voimme myös edistää sovittelun käytön lisäämistä useissa eri jäsenvaltioissa. Tämä voidaan saavuttaa myös asianmukaisen koulutuksen ja tiedotuksen kautta kautta ottamalla myös mukaan kannustimia, joilla sovittelusta tehdään mielenkiintoinen vaihtoehto eri osapuolille. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita me viemme kollegojen kanssa eteenpäin. Kiitos. Kiitokset teille, rouva varapuheenjohtaja. Nyt avaan keskustelun tästä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa EPPn nimissä Rouva Mazzoni, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olen samaa mieltä sekä kollega McCarthyn että komission jäsenen Redinin kanssa. Epäilemättä tästä tulisi paljon hyötyä, jos me voisimme tehokkaammin ja täysimittaisesti käyttää sovittelua menettelyn. Ikävä kyllä tänä päivänä on kovin kielteisiä tietoja tästä Euroopan tasolta, ja siis unionista. Totta kai tätä vielä seurataan, koska on kyse vain vasta yhdestä vuodesta siitä, kun tämä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Katsotaanpa Italian kokemuksia, niin vuoden verraltakin on saatu tiettyä suuntaa tämän menettelyn osalta. Nimittäin me olemme saaneet säästöjä aikaa viimeaikaisten tietojen mukaan noin 480 miljoonaa euroa, siis yhden vuoden aikana pelkästään. 49 prosenttisesti sovittelu on päättynyt myönteiseen tulokseen, eli ihan myönteisiä tietoja kaiken kaikkiaan, mutta totta kai on myös kielteisiäkin tietoja. Se, mikä minua huolettaa, liittyy siihen, että hyvin kriittisellä tavalla meidän maassamme on puututtu joihinkin tuomioiden legitimiteettiin ja jopa ajateltu, onko se edes perustuslain mukaista niin, että tämä olisi jotenkin pakollista tämä sovittelu. 2011 päätöslauselmassa nimenomaan haluttiin antaa kannustimia, kuten komission jäsen täällä totesi myös niin, että käytettäisiin suurimmassa määrin sovittelua. Toisin kuin mitä haluttiin puolestaan pakollisuutta, eli vapaaehtoisuus on tässä ollut etusijalla myös sovittelun osalta. Haluaisin tietää, onko tämä myös ollut komissiossa suuntauksena vai onko niin, että komissio on toista mieltä niin että tällainen pakollisuus voisi puuttua myös perusoikeuksiin, ajatellen meidän perusoikeuskirjaamme. Kiitoksia rouva Mazzoni. Ja sitten seuraavaksi SD-ryhmän puolesta rouva Tikkau, olkaa hyvä minuutti. Kiitoksia kovasti. Sovittelu voi olla tehokas tuomioistuimen korvaava menettely. Se on nopea keino ratkaista riita-asioita kauppa- ja siviilioikeudessa myös osapuolten hyväksi. Meidän pitäisi levitä tietoa tästä varsin internetissä niin, että laajemmin tiedettäisiin keinoista tavata sovittelijoita järjestöjä, jotka tarjoavat näitä palveluita. Luottamuksellisuus on totta kai tärkeä tässä menettelyssä ja siksi meillä pitäisi olla jo ainakin vähimmäistason sääntöjen mukaisuus näissä standardeissa liittyen luottamuksellisuustakuihin ja myös sovittelusena komission jäsen. Onko komissio aikonut julkaista väliaikaiskertomuksen ennen vuotta 2016 liittyen 2008 52 direktiivin täytäntöönpano. Aiko komissio myös luoda yhteisen standardeja kautta Euroopan unionin kaikkia jäsenvaltioita koskee niin, että saadaan aikaan koulutusta ihmisille, jotka haluavat ryhtyä sovittelijoiksi. Näin voidaan edistää korkealaatuista sovittelua, noudata hyviä standardeja kautta linjaa. Kiitoksia. Seuraavana puhujana Eh, Busoi Aldesta, kaksi minuuttia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Sovitustoiminnan kehittyminen siviili- ja kauppa-alalla ja muut vaihtoehtoiset riidan ratkaisumenettelyt ovat eduksi kaikille osapuolille ja myöskin oikeudelliselle järjestelmälle. On monia maita, joissa näitä palveluita pyydetään paljon ja ajatus tässä direktiivissä on se, että meillä pitäisi olla hyödyttävä mekanismi. Se on erittäin tärkeä, jotta tämä voidaan täytäntöön panna ja että se saavuttaisi tavoitteensa. Nyt direktiivi ei ole kuitenkaan saavuttanut kaikkia tavoitteita, kun ajatellaan niitä oikeusjuteen määrää, joita joihin käytetään sovittelua ja jotka sitten verrattuna niihin, jotka äh, päätyvät oikeuteen. Direktiivissä puhutaan tiedonjaosta liittyen sovitteluun, mutta valitettavasti tätä ei ole toteutettu täydellisesti. Ihmiset eivät osa huomi- ota huomioon sovittelumenettely, mahdollisuutta. He eivät tiedä niistä, he eivät tiedä niiden kuluista, mihin se liittyy, kenen puoleen pitäisi kääntyä, keltä pitäisi kysyä kysymyksiä. Ja kauppa-alalla uusi direktiivi, josta keskustellaan parlamentissa äh, tarjoamaan äh, vaihtoehtoisen tavan riidanratkaisuun ja tähän varmasti tulee paljon parannuksia, koska saadaan paljon tietoa ihmisille liittyen näistä muista vaihtoehdoista. Mutta kuitenkin tämä direktiivi on rajoitettu äh, sovellusalalta ja siksi komission jäsenvaltioiden pitäisi olla aktiivisempia ja promotoida tätä menettelyä erityisesti rajat ylittävissä riita-asioissa ja perhe- oikeuden alalla. Me emme koskaan ole aivan puhuneet tällaisista äh, samankaltaisista järjestelmistä, jota pitäisi, voitaisiin järjestää, mutta tämän pitäisi olla vain toinen vaihtoehto. Meillä pitäisi olla tasapainoinen suhde eri menettelyn jälkeen. En tiedä, pitäisikö meillä olla tästä prosentti tavoitetta, mutta meidän pitäisi edistää sitä, että kehitettäisiin tällaista sovittelukulttuuria ja olisi erilaisia riidanratkaisumenettelyjä. Tämä on tärkeää, koska se on edullisempaa ja nopeampaa kansalaisille. Busoi. Kiitoksia, herra Bushoi. Nyt alkaa vaihe ilman puhujalistaa ja puheenvuoron saa edustaja Konferaati. Grazie Presidente. Signor Commissario, penso anch'io come la collega McCarthy. Che... Kiitos puhemies. Se on hyvin tärkeää, että komissio ponnistelee kaikin mahdollisin tavoin, jotta se voisi kertoa tästä sovittelumenettelystä, koska tässä on kysymyksessä kansalaisten suojelu ja heidän tietoisuudensa lisääminen. Tässä pitää olla mahdollisuuksia käyttää sellaisia mahdollisuuksia hyväksi, jotka johtavat myönteiseen lopputulokseen. Sovittelun tarve on entistä suurempi silloin, kun taloudelliset ajat ovat huonot, koska ihmisillä ei ole rahaa käytettävissään. Yksi tärkeä asia on kuitenkin se, että eh, se on tällainen kulttuurillinen valinta. Siviili ja kaupallisissa asioissa on tällaisia oikeudellisia menettelyjä, jossa on suhteita ihmisten välillä. Ja on olemassa ihmisiä, jotka voivat näitä asioita käydä sovittelemaan. Tämä pitää koskea myös työoikeutta. Rova McCarthy. Don't get the opportunity to come. Niin, minä haluaisin oikeastaan kiittää tässä prosessissa komissi, komissaaria hänen sitoumuksestaan, jota hän on osoittanut vastauksia. Minua rohkaisee kovasti tämä aktiivinen lähestymistapa, jonka komissio aikoo asiassa ottaa, ja olen sitä mieltä, niin kuin kollegatkin ovat sanoneet, ja haluaisin kuulla todellakin näitä vastauksia. Koulutus, tietoisuus, kannustimet, tämä on ydintä siinä, miten viemme asiaa eteenpäin, joten todellakin haluaisin rohkaista komission jäsentä pitämään valiokuntaa, parlamenttia ajan tasalla tästä työstä, palata tänne kertomaan meille asiasta, koska me haluamme auttaa teitä tässä tärkeässä tehtävässä, koska varsin usein on vartamaja kustannukset, jotka liittyvät oikeuskäynteihin, joita on liikaa, ja tämä aiheuttaa siis kustannuksia kautta EU. Kiitoksia. Komission Redin. Uh, niin, jos oikeus toteutuu myöhässä, niin oikeus kielletään. Meillä on monissa jäsenvaltioissa paljon tällaisia esteitä, ja sovittelu on yksi mahdollisuuksista, jolla voidaan päästä eroon näistä ongelmista, erityisesti pienemmissä asioissa, joissa ei välttämättä käydä tällaisia pitkiä oikeusmenettelyjä, mutta tietysti oikeuden saanti on perusoikeus, ja en usko, että sovittelu voisi korvata oikeusmenettelyt. Se on vaihtoehto. Ja jotta siitä voisi tulla todellinen vaihtoehto, niin se pitää olla tunnettu. Ja aivan kuten on oikein sanottu, siitä pitää tulla kulttuurillinen valinta. Ja tätä varten me tarvitsemme aikaa. Ja siksi myöskin jotta voisimme nähdä, kuinka artiklan 9 täytäntöön pannaan. Artikla 9 säännössä sanot, että jäsenvaltioiden pitää edistää kaikilla mahdollisilla tavoilla sitä mahdollista, että voidaan, tai että julkinen yleisö voi saada näitä tietoja. Eli meidän pitää todellakin mennä samaan suuntaan. Meilläkin on komissiolta jotakin tekstissä tämän artikla 10. Meidän pitää julkisesti saattaa saataville tietoa äh, tuomioistuin viranomaisista, jotka kerrotaan sitten jäsenvaltiolle. Eli tässä tehdään työtä käsi kädessä jäsenvaltioiden ja komission yhteistyöllä pyritään saada enemmän tietoa sovittelusta. Ja tietysti näin ei voida toimia ilman sovittelijoiden koulutusta ja myöskin pitää kouluttaa lakimiehiä, jotta he eivät näe sit asiaa siten, että sovittelu olisi jotenkin heidän etujensa vastaista. Tässä pitää muuttaa kulttuuria ja tämä on jälleen kerran sellainen asia, joka ei tapahdu käden käänteessä, joten meidän pitää olla johdonmukaisia, meidän pitää edistää tätä asiaa ja siksi minä julkaisen tämän tiedonalla 2013 tämän tiedon perustalle, jonka olemme saaneet jäsenvaltiolta ja julkaisen tämän ja sitten siitä keskustellaan uudelleen ja sitä analysoidaan, analysoidaan eri ongelmia eri jäsenvaltioissa. Ja sitten tämä johtaa tiettyyn julkisen paineeseen, jotta sitten voidaan hilje, hilje, hiljalleen osoittaa, että sovittelu on erittäin hyvä vaihtoehto yleensä pienemmissä tapauksissa – liittyen vaikkapa naapurusriita-asioihin tai työ riita-asioihin, perhe riita-asioihin. Ihmisen pitää ymmärtää, että tämä voi auttaa ongelmien ratkaisussa ja sitten meidän pitää tehdä yhteistyötä. Kiitos parlamentille tästä erittäin rakentavasta kannasta. Merci, eh, madame la commissaire. Kiitoksia arvoisa komission jäsen.